przewodniczący! Uh, ladies and gentlemen, dear colleagues, uh, let us take our seats, please. It will be official signing of very important Meillä on täällä virallinen allekirjoitus, hyvin tärkeä sopimus Euroopan parlamentin ja komission kesken. Niin kutsuttu lobbausrekisteri Strasbourgin edellisen, edellisessä istunnossa tästä äänestettiin ja nyt tämä sopimus sitten virallisesti allekirjoitetaan. We, we voted exactly on 10th of May. Äänestimme 10. toukokuuta 2011. As far as I know, the council... Käsittääkseni neuvosto haluaisi sanoa joku sen sanan. Ja ehkäpä meidän täytyy odottaa ministeri Györiä, jotta hän tulee paikalle. Before the signing and welcome to the commissioners. Uh... Toivotan myös komission jäsenet paikalle, varapuhe, komission varapuheenjohtaja ja komission jäsen, jotka ovat täällä paikalla tätä virallista allekirjoitusta varten. Kollegamme Diana Wallis, Euroopan parlamentin varapuhemies, oli mukana neuvottelussa. Varapuhemies Isabel Duran samoin, varapuhemies Rainer Wieland sekä kollegamme Carlo Cassini, joka on AFKO-valiokunnan puheenjohtaja ja esittelijä. I would like to ask you colleagues to come after the short pyytäisin, että että kun ministeri Gieri on pitänyt lyhyen puheensa, tuota hän onkin tulossa. Tervetuloa, rouva ministeri. allekirjoittamaan tätä sopimusta Euroopan komission ja parlamentin välillä. Teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Mr. President. Arvoisa puhemies, puheenjohtaja, hyvät jäsenet, minä haluaisin lukea neuvoston poliittisen julkilausuman tästä avoimuusrekisteristä. Neuvosto pitää avoimuutta erittäin tärkeänä periaatteena Euroopan unionissa. Sopimusten mukaan on tuettava hyvää hallintoa ja huolehdittava kansalaisyhteiskunnan osallistumisesta ja siksi unionin toimielinten toimistojen virastojen on tehtävä työtä mahdollisimman oveimesti ja päätökset on tehtävä mahdollisimman avoimesti, mahdollisimman lähellä kansalaisia. Näiden sääntöjen mukaan neuvosto haluaa mielellään kunnioittaa parhaansa mukaan avoimuusperiaatetta. Neuvosto tunnustaa sen, että kansalaiset olettavat, että EUn tasolla heidän nimissään toimivat noudattavat korkeimpia mahdollisia standardeja. Siksi neuvosto tukee tätä aloitetta, Euroopan parlamentin ja Euroopan komission aloitetta luoda yhteinen edunvalvojien rekisteri. Neuvosto on sitä mieltä, että avoimuuden pitäisi olla tärkeitä suhteessa edunvalvojiin, ja tämä rekisteri luo hyvän pohjan – jolta voidaan toimia ja olla yhteistyössä avoimella, osallistavalla ja johdonmukaisella tapaa. Neuvosto on ymmärtänyt, että parlamentti ja neuvosto puhemies keskeyttää. Olen pahallani, rouva ministeri. Minun täytyy nyt pyytää kollegoita rauhoittumaan. Täällä hyvät kollegat, puheenvuoro on annettu ministerille, joka on siis neuvoston puheenjohtaja. Olkaa ystävällisiä. Ystävällisiä, olkaa hiljaa ja kuunnelkaa ministeriä. Kiitos oikein paljon. Päätän tämän neuvoston julkilausuman avausrekisteriin liittyen, että me olemme saaneet parlamentilta ja komissiolta pyynnön liittyä tähän rekisteriin ja neuvosto – on valmis harkitsemaan roolia tässä ja katsoo, miten tämä voitaisiin hoitaa yhteistyössä kahden mun toimielimen kanssa. Kiitos oikein paljon, arvoisa puhemies. Tämä on äh, kaikkein paras ratkaisu olisi, että tästä tulisi yhteinen rekisteri kaikille toimielimille. Olisi hyvä, jos kaikilla toimielimillä olisi sama äh, rekisteri koskien ulkopuolisia etuja. Nyt pyytäisin sitten seuraavat kollegat paikalle, varapuhemiehet Dana Wallis, Isabel Duran, Rainer Wieland ja perussopimusvaliokunnan puheenjohtaja, esittelijä Carlo Casini. Että tulisitte tänne eteen ja yhdessä minun kanssani olisitte mukana allekirjoittamassa tätä. Ja luonnollisesti myös äh, Euroopan komission varapuheenjohtaja tulee allekirjoittamaan tämän asiakirjan. Okej. Okay.